äänestykseen liittyvä kohtaistus. Tehdäänpä se nyt sitten. Kysyn. Ensimmäinen puhuja Jiri Pospesel. Uh, is absent. Uh, first speaker... Uh, On poissa. Seuraavaksi Paloma Lopez Bermejo. Kiitoksia puhemies. Juncker esittäytyi poliittisen komission puheenjohtajana. Tämä oli tarpeetonta. Komissiohan on aina ollut poliittinen, tosin teknokraattisen naamarin takana. TTIP-sopimus, euron uudistukset komission tavoitteena on poistaa kansalaisten työntekijöiden oikeudet tai vesittää ne rajoittamattomalla kilpailulla. Tämä on aika vaikea ymmärtää. Tällainen tilanne on todella on vaikea nähdä, missä on ehdotus tänne uutuus. Ainoa uutuus koskee sitä, että, että äh, on tehty työtä vähimmäispalkan eteen ja että, että sosiaalipaketti olisi myös varustettu budjetilla. Kreikassa naamarit putoisivat Tämä on Junckerin suunnitelma. On erittäin vakavaa, että parlamentti legitimoi tällaisen, tuen, tällaisen toiminnan. Minä en anna sille tukea, niin eikä myöskään koko vasemmista. Balzo. Kiitoksia, edustaja Balzo. Kiitos, puhemies. Komission työohjelma – en pystynyt äänestämään sen puolesta. Jouduin äänestämään sitä vastaan, koska päätöslausemassa ei anneta mitään suuntaa sille, miten komissio aikoo hoitaa EUn ongelmat. kriisin ratkaisuksi ajatellaan keskittämistä, että otetaan pois päätäntävalta kansallisilta hallituksilta ja parlamenteilta budjetin tasapainon aikaansaamiseksi uudestaan. Tämä työohjelma ei anna minkälaista toivoa niille jäsenvaltioille, jotka ovat enemmän EUn syrjäseutuja. Näin ei haluta ratkoa EUn kriisejä, joten työohjelma täysin ja, ja työohjelma myös tukee TTIP-sopimusta. Minulla on vain minuutti, joten en voi puhua muista yksityiskohdista. En voinut äänestää puolesta. Deputy Andres Mamikins. Edustaja Mamikins. Puhemies, kollegat. Euroopan talous ei kehity, koska nyt on ollut pitkän, pitkän stagnaatiota. Alhainen kysyntä, alhainen investointiotaso, alhainen inflaatio. Miten voimme toivoa e- elpymistä? kysynnässä, jos on korkea työttömyys vallalla monissa jäsenvaltioissa, erityisesti mitä tulee nuorisoon. Jos ei ole töissä, ei juuri voi mitään ostaakaan. Monilla on vielä valtavat velkataakat ja he antavat suuren osan menoistaan, tuloistaan pankeille. Minkälaista tuloista voimme puhua? Tuhannet ja tuhannet eurooppalaiset tekevät työtä, mutta eivät ansaitse tarpeeksi eivätkä ole varmoja, irtisanotaanko heidät seuraavana päivänä. He eivät voi säästää ja pistää tällä tavalla rahaa syrjään. Näin monilla sektoreilla on leikattu työpaikkoja ja mitään vakautta ei ole. On tärkeää, että komissio työohjelmassaan tukee työpaikkojen luomista ja työmarkkinoille pääsyä. Näin voidaan päästä kriisistä ja stagnaatiosta. Uh, Stanislav Polchak pane předsedající já bych rád podpořil tento mm, program komise. Minun nöyrän mielipiteeni mukaan se vastaa näihin haasteisiimme taloudellisiin, sosiaalisiin, ympäristöön liittyviin haasteisiin. Arvostin sitä, että komissio ymmärtää, mikä sen vastuu on erityisesti niillä aloilla, joilla tällä hetkellä näemme humanitaarisia kriisejä, otamme tämän todella vastaan avon käsin. Tuin ohjelmaa siksi, että siinä tarkastellaan myös näitä ympäristöpakolaisia ja ilmastopakolaisia he tulevat todella Eurooppaan siksi, että kuivuus tai muut ympäristökatastrofit koettelevat heidän omia maitaan. Näistä syistä tuin komission työohjelmaa ja todella toivon, että komissio valmisteleva työ todella suoritetaan niin, että teemme jotakin ja valmistaudumme seuraavan kriisiin. Kiitoksia. Nyt voin kertoa teille, että olen saanut joukon